Ja tästä mietinnöstä äänestetään huomenna kello 12. Keskustelu aiheesta on päättynyt. Seuraava kohta esityslistalla ovat suulliset kysymykset komissiolle aiheena kolmannen maan lainsäädäntö ja EUn tietosuojalainsäädäntö. Komissio sen Reding, tervetuloa ja komissio Barnielle toivotan hyvää illanjatkoa ja kiitän häntä osallistumisesta. Ensimmäisenä puhujana meillä on edustaja Intveld. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, on ilo nähdä teitä täällä. Hyvät kollegat, täällä esillä oleva kysymys tänään on se, että voimmeko olla varmoja siitä, että omat eurooppalaiset lakimme aina soveltuvat Euroopassa, vai saattaako olla, että kolmansien maiden lait menevät niiden yli. Yhdysvallat esimerkiksi ajattelee sitä, että sen oikeustoimivalta ei pelkästään ulotu koskemaan Yhdysvaltoja, vaan myös toimintoja ja toimijoita muualla maailmassa. Ja kun tätä tulkintaa katsoo, niin Yhdysvaltain äh, lainsäädännöllä on ekstraterritoriaalinen vaikutus Euroopassa. Yhdysvallat voi esimerkiksi vaatia yrityksiä antamaan tietoja Euroopasta me olemme esittäneet kysymyksiä tämän suuntaisesti esimerkiksi Patriot Act, Medicare Act, joka koskee lääketieteellistä tietoa tai vakuutustietoa, Surveillance Act, Tax Compliance Act ja niin edelleen ovat tällaisia. Euroopassa eh, pidetty tieto, varastoitu tieto on kuitenkin eurooppalaista ja eurooppalainen lainsäädäntö määrittelee sen. Yhdysvallat eh, huomioi tämän, mutta millä tavalla on suojattu niitä yrityksiä, jotka joutuvat ristiriitaisten oikeustoimivaltojen piiriin. Kysymys ei koske pelkästään Yhdysvaltain lainsäädäntöä, sen vaikutuksia, vaan potentiaalisesti mitä hyvänsä muuta maata. Ja on olemassa sellaisia maita, joissa Eurooppa on vahvasti läsnä esimerkiksi Kiinassa. Yhä suurempi osa yrityksistä voi joutua tämän kaltaisen ongelman eteen. Ja itse asiassa saammekin vahvistuksia yhä enemmän sen suuntaisesti, että yrityksillä on tämän kaltaisia ongelmia. Se ei koske myöskään pelkästään eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä, kuten tämän päivän keskustelu antaisi olettaa, vaan kaikenlaista lakia. Esimerkiksi pankkeja, vakuutuslaitoksia, ja toivottavasti näistä voimme keskustella pian talousasioiden valiokunnassa kunnassa yhdessä kollega Barnien kanssa. Hyvä komission jäsen, minä vetoisin siihen, että toimisitte nyt. Me emme mielestäni tarvitse uutta lainsäädäntöä, mutta on oleellista, että täytetään paljon olemassa olevaa eurooppalaista lainsäädäntöä eurooppalaisten kansalaisten intressien mukaisesti. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja toistan nyt vielä tässä, kun täällä väki on vähän vaihtunut, että pyydän teitä pitämään kiinni puheajasta. Seuraavana sitten edustaja Matias, neljä ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies ja tervetuloa minunkin puolestani komission jäsenelle keskustelemaan tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Kyseessä ovat erittäin merkitykselliset tietosuojakysymykset ja ne tulevat esille tilaisuudessa, jossa kaksi eri oikeudellista toimivalta-aluetta törmäävät arkaluontoisella polemisella alueella. Ja tästä asiasta on syytäkin puhua juuri näistä syistä. Kun nyt oikeudet ja takuut, takeet törmäävät toisiinsa, täytyy kysyä, voiko eurooppalaisten kansalaisten oikeuksia jyrätä ulkovaltojen lainsäädännöllä. Euroopan kansalaiset ja Euroopan toimielimet ovat tehneet tiettyjä sopimuksia, tiettyä lainsäädäntöä ja nyt sitten ulkovaltojen toimivalta ulottuu näiden alueelle. Ja tämä on johtanut vakavaan luottamuspulaan ja erittäin monimutkaiseen ja vakavaan tilanteeseen. EU nimittäin edelleenkin luovuttaa henkilötietoja, henkilökohtaisia tietoja kolmansille maille ja tämä on loukkaus Euroopan kansalaisten tietosuojaa kohtaan. Hyväksyvätkö kansalaiset todellakin sen, että EUn toimielimet niiden nimissä luovuttavat tietoja, esimerkiksi yritysten tietoja ja Yhdysvallat esimerkiksi järjestelmällisellä tavalla kerää tietoja EUlta Ja koska unioni ei pysty suojelemaan kansalaistensa tietoja, syntyy luottamuspula. Nämä kysymykset ovat monesti eri syistä hyvin ongelmallisia, mutta minä pyrin aina kuuntelemaan kansalaisten huolenaiheita ja protesteja. He ovat huolissaan henkilökohtaisista tiedoistaan. He eivät ymmärrä, miksi Euroopan toimielimet toimivat näin, eivätkä ole kansalaisten puolella, vaan heitä vastaan. Ja siksi olemme esittäneet teille nämä kysymykset, hyvä komission jäsen. Toivomme, että voitte selittää meille tämän asian nyt perinpohjaisesti koska Tällaista luottamuksen murtumista ei voida puolustella millään tavalla ja tästä syystä siis käännymme teidän puoleenne ja kysymme, miten voimme taata sen, että EUn lainsäädäntö on ensisijainen kolmansien maiden lainsäädäntöön nähden. Jos nimittäin jonkin ulkovaltion kolmannen maan lainsäädäntö menee EUn 27 jäsenvaltion edelle, niin millä tätä voidaan perustella? Miten jonkin kolmas valtio voi tulla meille kertomaan, että sen lainsäädäntö on ensisijasta nyt meidän lainsäädäntömme nähden? Lopuksi komission jäsen haluaisin vielä pyytää teiltä, että kertoisitte, mitä komissio aikoo tehdä tämän asiantilan korjaamiseksi ja sen varmistamiseksi, varmistamiseksi että kansalaisten ja yritysten tietoja todellakin suojeltaisiin ja että ihmiset voisivat luottaa siihen, että tietosuoja pätee niihin tietoihin. Kysymys on hyvin vakava kansalaisten oikeuksien kannalta ja siksi toivon, että voitte antaa meille selvityksiä tähän asiaan. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Als nächster Redner das Wort für Kiitoksia. Sitten seuraavana puhujana Albrecht kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Tänään käsittelemme kolmansien valtioiden pääsyä EU-kansalaisten tietoihin sekä kolmannen maan lainsäädännön soveltamista Euroopan unionin kansalaisiin ja Euroopan unionissa oleskeleviin kansalaisiin. Tässähän ei ole kyse pelkästään tietosuojasta, vaan verkottuneen globaalin maailman kysymyksistä, jotka koskettelevat sitä, kenen oikeutta oikein noudatetaan missäkin. Tarvitsemme vastauksia tähän tilanteeseen. Yhä uudelleen huomaamme, että etenkin pilvipalveluissa, joihin tallennetaan paljon henkilötietoja ja yritysten tietoja, on epäselvää, millaiset takeet Euroopan unionin kansalaisilla on siitä, että Euroopan tietosuojasäännökset pätevät myös tällaisissa pilvipalveluissa, joita pyörittävät esimerkiksi kansainväliset konsernit. Olen ilolla pannut merkille, että tietosuoja-uudistus on nyt tulossa EU:ssa. Komissio on tehnyt siitä hyvän ehdotuksen. Ehdotuksessa kuitenkaan ei ole sellaista artiklaa suunniteltu, että jos kolmannesta valtiosta tulee tiedusteluja, jotka koskevat tietojen hyödyntämistä, niin näihin tiedusteluihin vastataan myöntävästi vain silloin, jos, se, jos tietoja voidaan myöntää myös yhteisymmärryksessä poliisi- ja oikeusasioiden yhteistyön puitteissa – ja haluaisinkin tietää, miksi tällaista, eh, tällaista artiklaa ei sisälly ehdotukseen. Mielestäni olisi tärkeää, että tietosuojalainsäädännössä olisi tällaiset säännökset, varsinkin kun kolmansien valtioiden kanssa ei ole yhtenäisiä standardeja. Ja minähän olen toiminut esittelijänä Yhdysvaltain tietosuojayhteistyötä koskevassa kysymyksessä. Kiitoksia sitten Bussutil kaksi minuuttia. How nice to see you. Kiitoksia puhemies, on hauska nähdä teidät täällä. EPPllä äh, kansalaisten tietosuoja on tietenkin asia, jonka otamme hyvin vakavasti. Tässä hengessä me olemme tehneet töitä hyvin vahvasti viime vuosina, jotta voisimme varmistaa, että saamme aikaan erittäin korkeatasoiset tietosuojalainsäädännöt, jotka voivat suojella kansalaisten henkilötietoja. Me haluamme, että kansalaisilla on varmuus siitä, että he pääsevät nauttimaan korkealaatuisesta tietosuojasta, mutta kun puhutaan yhteyksistä kolmansiin maihin, tilanne on toisenlainen. Tässä huoli on se, että meidän standardejamme ei ehkä käytettäisi näissä tapauksissa, joihin kuuluu kolmansia maita. Nämä ovat hyvin perusteltuja huolia ja olisi tietenkin ironista, jos olisi helpompaa kolmansille maille käsitellä Euroopan unionin kansalaisten henkilötietoja omalla maallaan, kun sitä äh, käsiteltäisiin Euroopassa. Tämä on jotakin, mitä me ei voi, voi luonnollisesti hyväksyä. Tämän vuoksi meidän pitää tehdä yhdessä töitä, jotta löytäisimme toimivan ratkaisun. Ratkaisun pitäisi lähteä siitä perusperiaatteesta, että kolmansien maiden lainsäädäntö ei automaattisesti suoraan ole käytettävissä Euroopan unionin alueella, ellei Euroopan unionin lainsäädännössä tai jäsenmaan lainsäädännössä näin nimenomaisesti sallita. Tätä periaatetta me emme voi menettää. Minkään maan lainsäädäntö ei saisi oiko sulkea Euroopan unionin lainsäädäntöä, myöskin mitä tulee tietosuojaan. Tämä periaate on sellainen, että sitä pitää sekä lainsäädännössä että käytännössä kunnioittaa, ja uskon, että uusi tietosuojapaketti, joka on komission hiljattain esittelemä, tekee meille mahdolliseksi toimia, toimia näin, aivan kuten puitesopimus Yhdysvaltojen kanssa, josta keskustellaan tällä hetkellä. Eli katson Roa Redingin kanssa hyvin suurella mielenkiinnolla tulevaa yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten komission jäsen, olkaa hyvä. President, I uh, absolutely agree. Hyvä puhemies. Olen aivan ehdottomasti samaa mieltä niiden parlamentin jäsenten kanssa, jotka ovat todenneet, että ne korkeat kriteerit, jotka me aivan oikeutetusti kansalaisillemme takaamme, täytyy myös välittää eteenpäin silloin, kun tietoja välitetään kolmansiin maihin. Voitte uskoa, että suhtaudun tähän kysymykseen erittäin vakavasti komissiossa, sillä komissio uskoo, että tässä on kyseessä periaatekysymys. Ja kolmannessa maassa oleva lainsäädännön osa ei voi automaattisesti tulla EUn alueella sovellutuksi jollei Euroopan unionin lainsäädäntö suoraan hyväksy tällaista mahdollisuutta. Kolmansien maiden mitään lainsäädännön osiota ei voi siis juridisesti ottaa huomioon jäsenvaltioissa. Ja näin ollen meidän täytyy EU-ssa noudattaa sovellettavissa olevaa tietosuojalakia. Ja milloin, ja senhän täällä Inet Felt juuri tätä kysyikin, kun lainsäädäntöviranomainen vaatii tietoa yrityksiltä, jotka toimivat Euroopan unionissa, riippumatta siitä, mikä niiden kansallisuus on, niin niiden täytyy hyödyntää olemassa olevia yhteistyökanavia. Ja tämä soveltuu myös siihen, kun meillä on Euroopan unionin yritys suhteessa yhdysvaltalaisen yritykseen. No tämä kuulostaa ihan hyvältä, mutta tämänhetkisessä EUn juridisessa puitteistossa – Tätä asiaa ei ole suoraan otettu esille. Ja se on juuri se syy, miksi. Ja esittelijä tietää kyllä vallan hyvin, että olemme yhdessä tuon tietosuoja-asetuksen kanssa, jonka komissio, esite, tai jonka komissio esitti 25.1. pyrkineet tarjoamaan lisää juridista selvyyttä tässä asiassa. Clarifies that transmissions can only take place Tämä asia voi tapahtua vain silloin, kun asetuksen ehdot täyttyvät. Eli silloin, kun on perusteluja ja on julkinen intressi, joka on tunnustettu unionin lainsäädännössä tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Tämä voisi olla esimerkiksi tietojen siirto kilpailuviranomaisten välillä, veroviranomaisten, tulliviranomaisten välillä tai se voisi tapahtua, kun pyritään, kun pyritään ottamaan huomioon rikosoikeudelliset tapahtuvat. Kuten aivan oikein totesitte, niin asia on tullut esille myös tässä sateenvarjosopimuksessa, kun puhutaan tietosuojasta, henkilötietosuojasta, ja parlamentille on tiedotettu tästä asiasta oikein hyvin niin tämä neuvottelu edelleen jatkuu. Tällä hetkellä vielä ei ole päästy neuvotteluissa sopimukseen. Ja aivan kuten parlamentti myös korosti, niin tämä on sellainen asia kollegalleni, joka vastaa verotuksesta. Ja sitä täytyy tarkastella FATKA-asetuksen puitteistossa – ja tässä haluaisin tehdä aivan selväksi, tämä saattaa olla uutta tietoa parlamentille, että Euroopan komissio on ottanut asian esille Yhdysvaltojen kanssa säännöllisesti, intensiivisesti rahoitusmarkkinoiden sääntelydialogin puitteissa ja keskustelujen Tuloksena keskiviikkona 6. helmikuuta Yhdysvallat ilmoisi, että FATCA-lainsäädäntöä tulisi sopeuttaa tietojensiirtoon veroviranomaisten välillä. Sen sijaan, että ottaisiin käyttöön suorat vaikutukset eurooppalaisiin rahoitusvälittäjiin. Tämä on siis hyvä uutinen ja se täytyy nyt sitten saada selkokielelle. Tämä on kuitenkin se suunta, johon halutaan siirtyä, ja komissio jatkaa työskentelyä Yhdysvaltojen kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin löytää parhaat ratkaisut tähän ongelmaan, päästä oikeusvarmuuteen ja noudattaa myös Euroopan perusoikeuskirjaa. Ja kun nyt täällä hyvä puhemies puhun Yhdysvalloista, niin se merkitsee sitä, että luonnollisestikin tämä nyt soveltuu sitten muihinkin kolmansiin maihin. Mutta suhteet EUn ja Yhdysvaltain välillä ovat sitten ne suhteet, joista keskustellaan eniten. Tietysti tulevaisuudessa käymme myös paljon keskusteluja muistakin mantereista, joiden kanssa olemme erityissuhteissa. Kiitos komission jäsen. Sitten ryhmien nimissä puhuvat puhujat. Puolitoista minuuttia Dias de Mera, EPP. Kiitoksia puhemies. Vaikuttaa siltä, että tietonsuoja säädöstö koskettaa myöskin ulkosuhteita, mutta ei pidä unohtaa ekstraterritoriaalisia vaikutuksia. E, eurooppalaisten kansalaisten tietosuojaa täytyy suojella. Meillä on jonkin verran Patriot Actin, FATCAN tai muiden äh, säädöstöjen suhteen huolia. Meidän täytyy myöskin ottaa huomioon eurooppalaisten tietojen suojelu. hän täytyy nyt myötää Fatkan piirissä erilaisia tietoja, esimerkiksi mm, talletuksista ja niin edespäin. Ja mitään perusteluja näille pyynnöille ei ole pakko antaa, eivätkä niiden antajat tiedä, kuinka pitkäksi aikaa nämä tiedot tullaan tallettamaan tai kuinka niitä käytetään tarkalleen. Meidän täytyy siis saada aikaan oikeudellinen sopimus, jotta voisimme välttää sen, että meidän perusperiaatteitamme rikotaan. Tietosuojan täytyy olla kunnioitettu ja kaikkien kansalaisten oikeuksia täytyy kunnioittaa. Uskoisin, että tässä komissio voisi tehdä enemmän. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächster für die SD-Fraktion für eine... Kiitoksia. Ja sitten SD-ryhmän nimissä Rutsus puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Todennäköiset ekstraterritoriaaliset vaikutukset Yhdysvaltain lainsäädännöstä – EU-hun ja etenkin tietosuojaan ovat hyvin merkittävä asia Euroopan parlamentin silmissä. On tärkeää, että me täällä parlamentissa tiedämme aivan täsmälleen ja saamme myös teiltä komission jäsen tarkat tiedot siitä, loukataanko EUn tietosuojalainsäädäntöä jollakin tavoin. Kyse on Euroopan kansalaisten oikeuksista konkreettisesti ja sillä on vaikutusta myös talousmaailmaan – Tässä yhteydessä haluaisin ottaa esille myös sellaisen seikan, jonka totesin aivan äskettäin, mutta toistan sen. Kyse on tietosuojadirektiivin uudistamisesta, vuoden 1995 direktiivin uudistamisesta. Mielestämme komission ehdotus menee oikeaan suuntaan. Tällä hetkellä ajat ovat sellaiset, että Eurooppaa kritisoidaan johtajuuden puutteesta, johtajuustyhjiöstä. Suvereniteetti ja kansainvälinen paino etenkin ulkopolitiikassa ovat hävinneet, vaikka se onkin oikeastaan toinen asia sinänsä. Mutta takaisin tietosuojaan. EUn pitäisi olla tässä esitaistelija ja näyttää esimerkkiä EUn ulkopuolisille maille tietosuojakysymyksissä. Toivon ja olen varma, etenkin teidän kanssanne käymieni monien keskustelun jälkeen, että komissio ja te henkilökohtaisesti paneudutte asiaan jatkossakin ja viette sitä eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavana sitten Mathieu, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Rouva komission jäsen, tietosuojan suojelu yhteyksissä kolmansiin maihin on hyvin suuri kysymys. Meidän täytyy varmistaa, että me noudatamme eurooppalaisia tietosuojastandardeja ja me voimme taata tämän eurooppalaisille kansalaisille. On erittäin tärkeää, että henkilötietoja käsitellään oikein ja niitä kerätään ja tallennetaan oikein perustein. Kansalaisten pitää pystyä voida tekemään oikaisuja henkilötietoihinsa ja myöskin tekemään kanteluja, jos heidän oikeuksiaan loukataan. Eurooppalaiset normit pitää saada kansainvälisesti kunnioitetuksi, jotta voisimme välttää mahdollisia oikeudellisia ristiriitoja. Eurooppalainen lainsäädäntö ei riitä, sen täytyy olla kansainvälisellä kantilla olemassa sopimusten kautta, sillä meillä on velvollisuus täyttävänä eurooppalaisille kansalaisille. meillä pitää muistaa sellaisia ohjelmia, kuten esimerkiksi eurooppalainen terrorismin vastainen ohjelma. Tämä osoittautui hyvin tehokkaaksi välineeksi Yhdysvaltojen kanssa toimittaessa, kun pyrittiin samalla suojelemaan eurooppalaisten kansalaisten henkilötietoja. Me olemme sitoutuneita tähän työhön tulevaisuudessakin. Kiitoksia. Dank, Frau Kiitoksia. Nyt sitten puhujat ilman puheenvuorolistaa. Ja sellaista puheenvuoroahan eivät voi pyytää ne, joilla oli jo varsinainen puheenvuoro, joten kysyisin nyt kollega Intveltiltä, oliko hänellä sininen kortti vai mitä hän nyt oikein haluaa? No puhemies, minä en tunne tätä prosessia, mutta kaikkein tärkeimpään kysymykseen ei ole vielä vastattu. Haluaisin esittää kysymyksen uudelleen komission jäsenelle, jotta saisin vastauksen ennen kuin lähdemme täältä. Kysymys on, Tämänhetkisten Euroopan unionin tietosuojalakien alaisuudessa, mitä yritys voi tehdä suojautuakseen, jos sillä on toiminta Yhdysvalloissa ja sen täytyy noudattaa oikeuden määräystä, jonka mukaan sen täytyy tarjota tietoa, joka varastoitu Euroopassa, jotta se voisi tarjota tuota tietoa Yhdysvaltain viranomaisille. Tämä ei ole mikään vastavuoroisen juridisen oikeusavusopimuksen nojalla, vaan yritystä pyydetään tarjoamaan tietoa, joka on varastoitu Euroopassa. Niin tuo tieto, tuohon tietoon taas liittyy eurooppalainen lainsäädäntö, joka suojaa sitä. Kiitos kollega tästä selvityksestä. Komissio lienee ymmärtänyt kysymyksen. Nyt sitten puheenvuorot ilman puhe, puheenjohtaja Prendekast yksi minuutti. Thank you President and uh, Commissioner Redding. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari Redin, mitä tulee eurooppalaisten kansalaisten oikeuteen henkilötietojen suojaan, olen erityisen huolissani niistä tilanteissa, joissa meillä on yhteistyösopimuksia kolmansien maiden kanssa. Tämä aiheuttaa hyvin suuria kysymyksiä ja toivoisin, että komission jäsen, te jatkatte tätä tämän asian käsittelyä mitä tulee näihin kansainvälisiin yhteistyösopimuksiin, kiitoksia. Kiitoksia ja sitten edustaja Zuba, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Viime vuosina on esiintynyt imperialistista painostusta tietosuojan tappioksi niin sanotun terrorismin vastaisen sodan nojalla. Olemme huolissamme yleisesti tunnetuista faktoista, nimittäin siitä, että sijaan, CIAn käyttöön luovutetaan laittomasti tietoja ja muiden Yhdysvaltain viranomaisten käyttöön, kuten esimerkiksi SWIFT-sopimuksen nojalla. Ja kaikki tapahtuu prosesseissa, joissa tietojen oikeaa käsittelyä ei voida taata. Kaikki tämä tapahtuu terrorismin vastaisen taistelun varjolla ja lopulta häviämme sekä tietosuojan puolustamistaistelun että terrorismin vastaisen taistelun. Käytännöt voivat olla nykyistä tehokkaampia vain, jos niitä käsitellään demokraattisesti ja oikeudenmukaisesti. Kiitoksia ja sitten Paska yksi minuutti. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Henkilötietosuoja yritysten tietojen suoja kuuluu EU-lainsäädännön piiriin. Ja kaikki kolmansien valtioiden puuttuminen tämän tyyppisiin tietoihin ei ole hyväksyttävissä. Siitä syystä mielestäni on tarpeen, varsinkin jos haluamme säilyttää hyvät suhteet Yhdysvaltoihin, säilyttää myös hyvä avoin vuoropuhelu, joka johtaa siihen, että voimme saada paremmat paremman kumppanuuden aikaiseksi. Me emme ole mikään Yhdysvaltojen siirtomaa. Ja siitä syystä Yhdysvaltain lainsäädännön ekstraterritoriaalisuutta ei voida hyväksyä EU:ssa. Kansalaisemme siis odottavat, että me tiedämme, mitkä ovat EU-lait, ja sitten kun neuvotellaan kumppaneidemme kanssa, päästään sellaiseen sopimukseen, jotta kaikki epäilyt hälvenevät sen suhteen, millä tavoin Yhdysvaltain lainsäädäntö vaikuttaa meidän kansalaisiemme elämään. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Basescu, yksi minuutti această dezbatere este binevenită cu atât mai mult cu cât Hyvä no, puhemies, tämä keskustelu on erittäin hyvä. Me olemme tänään jo keskustelleet ihmisoikeuksista ja niiden kunnioittamisesta. Olen sitä mieltä, että tietojen luovuttaminen kolmansille maille on ongelma, joka suhteen meillä täytyy olla tasapainoinen lähestymistapa. Tietojen siirtäminen, sitä voidaan tehdä terrorismin vastaisessa taistelussa, mutta meidän ei pidä loukata oikeutta yksityisyyteen. Haluaisin muistuttaa tässä keskusteluun, jotka, jota on käyty Yhdysvaltojen kanssa tehtyjen sopimusten suhteen. Esimerkiksi tietoja voidaan luovuttaa vain, jos on tapahtunut vakava rikos ja vain tietyissä tilanteissa. Tässä sopimuksessa on turvattu enemmän läpinäkyvyyttä kansalaisten eduksi. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Als Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Tikau, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Madam Commissioner. Am să mă refer în contextul acestei dezbateri la Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Minäkin aion puhua PNR-tiedoista. Euroopan unioni on neuvottelemassa uudelleen kahdenvälisiä sopimuksia, jotka koskevat matkustajatietoja Yhdysvaltojen, Australian ja Kanadan kanssa. Tarkoituksena on kohdella näitä tietoja samalla tavalla kautta Euroopan unionin, mutta Euroopan unioni merkitsee 27 jäsenvaltiota, jossa on 27 erilaista järjestelmää. Liikennevaliokunnassa puhuin tämän sopimuksen puolesta, että meillä pitäisi olla erittäin vankat takuut tietosiirrolle. Tietojen säilytys täytyy tapahtua pelkästään Euroopan unionin alueella niin, että sovellettavissa oleva lainsäädäntö on Euroopan yhteisön lainsäädäntöä. Millä tavalla komissio aikoo matkustatiedoissa varmistaa sen, että tietojen kerääminen ja säilytys nimenomaan liittyy eurooppalaiseen lainsäädäntöön? Kiitoksia. Ja viimeisen puheenvuoron tässä osassa saa edustaja Swinburne. Thank you, Mr. President. Time and time again in the... E- Kiitoksia puhemies yhä uudelleen Ekon valiokunnassa, mitä tulee eri kysymyksiin MIFITin. Me olemme käsitelleet äh, ekstraterritoriaalisia vaikutuksia, mitä tulee suhteessa, suhteisiin Yhdysvaltoihin. Me olemme pyrkineet äh, varmistamaan investointien kulun ja avoimen maailman, mutta me emme ole vielä onnistuneet ratkaisemaan näitä kysymyksiä, joita nyt on käynyt ilmi. Meidän on ollut pakko hyväksyä tällaista protektionaalista kieltä. Ja minusta nykyinen ratkaisu ei ole ollut optimaalinen. Näiden ekstraterritoriaalisten vaikutusten hyväksyminen, niiden vaikutus latinalaisen Amerikan, Aasian ja muille markkinoille, nämä ovat asioita, joita me emme ole vielä nähneet. Ja tämä on hyvin avoin kysymys, erityisesti mitä tulee Yhdysvaltoihin. Kiitoksia ja lopuksi puheenvuoron saa vielä komission jäsen Reding. Olkaa hyvä. President. Kiitos puhemies. Olen samaa mieltä puhujien kanssa siitä, että on korkea aika ottaa esille tämä maanosa ja sen 500 miljoonaa kansalaista. On aika sanoa muulle maailmalle ja kumppaneillemme, että niitä on kunnioitettava ja että meidän laatimamme lainsäädäntö, josta on yhdessä tämän talon kanssa päätetty, on voimassa EUn alueella. Olette ehkä todenneet, että minä komission jäsenenä olen ollut hyvin yksiselitteinen tästä asiasta puhuessani ja todennut, että nämä korkeat takeet ovat arvojamme, jotka on kirjattu eurooppalaiseen lainsäädäntöön ja niitä ei saa pyyhkiä pois edes suhteessa kolmansiin maihin. Tästä syystä meillä jo onkin tällaista lainsäädäntöä ja olemme parantamassa ja vahvistamassa niitä sekä niihin sisältyviä takeita, jotka sekä perussopimukset että perusoikeuskirja antavat kansalaisillemme. Ja kolmansien maiden on noudatettava tätä lainsäädäntöä meidän alueellamme. Juuri tästä syystä olen tehnyt tälle parlamentille ehdotuksen vuoden 1995 tietosuojasäännösten uudistamisesta. Siksi olen todennut hyvin selvästi, tekin tiedätte mitä tällä alalla tapahtuu Euroopassa ja poliittisessa keskustelussa tapahtuu. Meidän lainsäädännöstämme on tultava maailmanlaajuisia standardeja ja sen haluamme saada aikaiseksi tulevaisuudessa. Olen ollut hyvin selkeäsanainen siitä, että vuoden 1995 tietosuojasäännökset ovat osin puutteellisia ja näitä puutteita pyrimme paikkaamaan uudistusehdotuksellamme. Esimerkiksi tietosuoja, tietosuojalainsäädännön noudattamis, noudattamisen valvontamenettely ei tällä hetkellä ole tarpeeksi velvoittavaa ja koko tietosuoja säännökset toteutetaan jatkossa mantereen laajuisella tasolla, jotta myös niiden täytäntöönpanoa voidaan parantaa. sopimukset, joita meillä on kolmansien maiden kanssa, täällä on mainittu esimerkiksi SWIFT ja PNR-sopimukset. Lissabonin sopimuksen voimaan tulosta lähtien tällaisten sopimusten on saatava puolelleen Euroopan parlamentin hyväksyntä, ja tämä tilanne on muuttunut dramaattisesti. Samoin se on muuttanut kolmansien maiden lähestymistapaa EU-hun. SWIFTin käsittelyprosessi antoi tästä opetuksen ja PNRstä keskustellaan parhaillaan. Se sateenvarjosopimus, jota pyrin, josta pyrin neuvottelemaan Yhdysvaltain kanssa parhaillaan, tulee sekin tämän talon käsittelyyn ja se voi sitten hylätä tai hyväksyä sen. aktasopimus, sopimus josta siitäkin parlamentin on muodostettava kantansa on otettu mukaan lainsäädäntötekstiin juuri niiden huomautusten ansiosta, joita parlamentissa, parlamentilta saimme. Meillä on ongelmia joissakin kohdin. Ja tässä vastaan sen edustajan kysymykseen, joka kysyi ensimmäisen, esitti ensimmäisen kysymyksen tämän illan keskustelussa. Kaksi oikeudellista toimivaltaa törmäävät toisiinsa. Kyse on kansainvälisen oikeuden konfliktitilanteesta, joka on ratkaistava haakin tuomioistuimessa tämän tyyppisessä tilanteessa. Tietenkin kyseessä on kansainvälisen oikeuden konflikti, mutta uudessa lainsäädännössä me olemme pyrkineet mahdollisimman hyvin selventämään kaikkia näitä seikkoja. Ja jos luette johdanto-osan kappaleen 19 tässä ehdotuksessa, niin siinä viitataan nimenomaan ekstraterritoriaaliseen säännösten soveltamiseen sekä siihen, että ne voivat olla ristiriidassa keskenään eri oikeudellisten toimivaltojen kesken. Ja juuri tästä syystä tiedon, tietojen siirtäminen, sen tulisi olla sallittua vain silloin, kun kolmannet maat täyttävät tietyt vaatimukset. Tällä olemme pyrkineet siis ennakoimaan sellaisia konflikteja, joita eittämättä on odotettavissa kansainvälisessä oikeudessa ja kansainvälisissä sopimuksissa ja ennakoimaan myös niitä äänestyksiä, joita tässäkin talossa aikanaan järjestetään sekä koko EUn ja kansainvälisen oikeuden, EUn lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden välistä suhdetta. Olen toivottavasti onnistunut selventämään me tietosuojalainsäädännön ja sateenvarjosopimuksen suhteen ja vakuuttamaan teille, että tietosuoja on meidänkin mielestämme noudatettava. Kiitoksia täsmällisesti yhdeltä toista pääsemme nyt lopettamaan tämän istunnon. Kiitän kollegoja täsmällisestä puheajan käytöstä ja kiitän myös tulkkeja tämän päivän työstä.